2015 ilmoitin täällä, että ilmoitus tai ehdotus direktiivin 2006 kautta 112 EY koskien yhteistä arvonlisäveroa, jonka edustaja Zulik on 46.2 artiklan mukaisesti laatinut välitetään Ekon valiokunnan käsittelyyn. Valiokunta on ilmoittanut nyt minulle, ettei se suosittele tämän tekstin allekirjoittamista, joten tästä syystä tämä menettely päättyy tähän. IMKO-valiokunta on esittänyt korjauksen parlamentin esittämään tekstiin.